valiokunta-asiassa. Rova Magdalena Alvarez on ilmoittanut kirjallisesti, että on nimitetty Euroopan investointipankin varajohtajaksi 16. heinäkuuta 2010. Parlamentti ottaa huomioon tämän nimityksen ja artiklan 7 kohdan 1 tätä sen asetuksen mukaan, joka koskee Euroopan parlamentin edustajien valintaa välittömillä suorilla vaaleilla ja sen kohdan neljä kohtien yksi ja neljä pohjalta toteaa, että tämä paikka on vapaa vuodesta 6. heinäkuuta 2020. Sitten ilmoitan teille,